Ja varmasti tuolla Euroopan parlamentin tuella voimme löytää oikeanlaisen reseptin sille, miten tästä kriisistä selvitään. Kiitos komission jäsen. Sitten tämä keskustelu päättyy. Seuraava mietintö on Pascal Grunin mietintö epätyypilliset työsuhteet, turvattu työ, joustoturva ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun uudet muodot. Esittelijällä on puheenvuoro neljä minuuttia. Merci, monsieur le président. Puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Jos oikeastaan pitäisi yhteen sanaan tiivistää viesti, niin se olisi se, että normaali kokopäiväinen työ olisi jatkossakin normi. Haluan kiittää kaikkia, jotka ovat osallistuneet mietinnön laadintaan. Olen pahoillani siitä, että tällainen aihe, joka on 2020 äh, strategian keskiössä ei ole saanut laajempaa keskustelua aikaiseksi. Useat äh, kollegat eivät ole voineet osallistua tähän keskusteluun, mutta pyydän kollegoita välittämään kirjalliset viestinsä sihteeristölle. Olemme tehneet yhteistyötä eri poliittisten ryhmien kanssa ja olemme järjestäneet kuulemisia ja sitten vihreät ovat tehneet lähestulkeen identtisen esityksen suhteessa omaan mietintööni. Ryhmäni ei voi eh, tukea näitä ehdotuksia ja myös valiokunta ne hylkäsi. Ehdotusten perusteella, kun ajatellaan näitä näennäisesti itsenäisen ammatin harjoittajia, niin todellakin kyseessä on ongelma. Meillä on oltava selkeämpi määritelmä itsenäisille ammatinharjoittajille. Kriteereiden on oltava selkeitä ja tämä ei saa toteutua niin, että työntekijät joutuvat siitä kärsimään. Vihreiden ehdotus on aivan liian epäselvä ja se ei tuo mitään lisäarvoa valiokunnan äh, esittämään tekstiin. Ja sitten se, että saataisiin aikaiseksi direktiivi, jolla taattaisiin samat oikeudet kaikille työntekijöille, olipa heidän ammatillinen asemansa mikä tahansa. En ymmärrä aivan hyvin, mi- mihin tämä oikeastaan johtaisi, mitä se palvelisi. Jos tällaista direktiiviä vaaditaan, niin minusta tämä on tarpeetonta myös toimivaltuuksien kannalta. halutaan toimia niin, että täysiaikainen normaali työsuhde, toistaiseksi voimassa oleva työsuhde olisi normi. Toki me tarvitsemme joustavuutta, jotta voimme eh, sopeutua työmarkkinoiden tarpeisiin, mutta tarvitaan myös turvaa, turvallisuutta työpaikoissa. Nämä eivät saa sulkea toinen toisiaan pois, vaan niiden täytyy täydentää toinen toistaan. Meidän täytyy myös tukea kestävää työllisyyttä koulutuksen keinoin. Työttömyys on aivan liian korkealla tasolla ja epätyypilliset sopimukset ovat saaneet lisää alaa työmarkkinoilla. Epätyypilliset työsuhteet toki voivat olla ikään kuin tien avaajana työmarkkinoille pääsyssä. Mutta tavoitteena kuitenkin pitää olla se, että päästään sitten toistaiseksi voimassa olevaan sopimukseen. Jos epätyypillinen sopimus toimii väylänä päästä takaisin työmarkkinoille, niin tässä tapauksessa voin toki tukea tämän tyyppisiä työsuhteita. Se voi toimia myös siirtymävaiheena. Esimerkiksi tietyssä ammattiasemassa siirtymävaiheessa toiseen ammattiasemaan. Tätä kautta se on toimiva työmarkkinaosapuolilla on keskeinen rooli kuten myös kansalaisyhteiskunnan toimijoilla, työmarkkinoilla. Haluan vedota kaikkiin jäsenvaltioihin niin, että työmarkkinaosapuolet otetaan mukaan tähän prosessiin täysivaltaisesti. Käytännöthän vaihtelevat jäsenvaltiosta toiseen. Niiden rooli on täysin tunnustettava. Euroopan parlamentin mietinnössä välitetään hyvin selkeä viesti jäsenvaltioille ja komissiolle niin, että ammatilliset tiet voidaan turvata. Tämä on sosiaalisen Euroopan ennakkoedellytys. Nyt pallo on neuvoston puolella. Se joutuu ottamaan asiaan kantaa. Eurooppa tarvitsee selkeitä suuntaviivoja, konkreettisia toimia, jotta työllisyys säilyy alueillamme ja saamme uutta näkyvyyttä ja uutta näkökulmaa strategiaan 2020. Kiitos. Are we missing anyone? No, no, no, no, no, no, no. no. Let's get on. Rossi. Kastinger ensin yksi minuutti. Kiitos puhemies. Minä haluaisin kiittää esittelijää tästä ajankohtaisesta mietinnöstä. Se puuttuu ajankohtaiseen ongelmaan työmarkkinoilla, flexicurity. Tämä näyttää sen, että viime vuosina on siirretty täystyöllisyydestä osa-aikatyöhön. Epätyypilliset työsuhteet ovat myös lisääntyneet. Tässä täytyisi kuitenkin ottaa huomioon työntekijöiden oikeudet. Varsinkin kun tällä hetkellä monet työpaikat ovat vaarassa ja usein epätyypillisiä työsuhteita käytetään väärin. Meidän täytyy sopeutua muutokseen. Me tarvitsemme selkeän linjan ja tässä mietinnössä on selkeä linja. Meidän täytyy luoda kestäviä työpaikkoja, kiinnittää huomiota koulutukseen ja myös tasa-arvoon. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä. Ja flexicurity-kysymystä täytyisi edistää. Kiitos. No, Kiitos. Kiitoksia puhemies. Vielä kerran haluaisin onnitella Roa Grunita. ei pelkästään tästä erinomaisesta asiakirjasta, vaan sillä herkkyyd- siitä herkkyydestä, jolla hän on asian tuonut esille. Hän on ottanut huomioon myöskin toisenlaiset poliittiset kulttuurit, ja näin ei aina toimita. On tärkeää, että myöskin tuoda esiin niitä teemoja, jotka toistuvat keskustelussa se riippuu, minkä tyyppisistä työsuhteista puhutaan, onko pohjalla vapaaehtoinen pyrkimys tämän kaltaiseen työsuhteeseen. Ihmisillä täytyy olla oikeus myöskin toimia tällä tavoin. Täytyy antaa tunnustus yritysten ja työntekijöiden edustukselle. Tämä on erittäin tärkeä asia. Kollektiivinen edustus, työehtosopimukset ovat eh, sellaisia tekijöitä, jotka liittyvät hyvään koheesioon ja hyvään toimintakäytäntöön. Rouva Figueiredo. Olen ehdottomasti sitä mieltä, että joustoturva ja joustavuus on saanut aikaan epätyypillisiä työsuhteita. Tästä on tullut varsinkin tyypillinen tapa palkata naisia ja nuoria eh, siitä lähtien, kun tämä joustoturva otettiin käyttöön. Eh, tämä liittyy läheisesti työttömyyden kasvuun ja tämä on yksi näkyvimmistä kapitalismin kasvoista. Kapitalismi on vastuussa siitä, että monet työntekijät ovat joutuneet köyhyyden tilaan. Heidän palkkansa on niin alhainen, että se ei takaa heille ihmisarvoista elämää. 19 miljoonaa työtöntä on jo Euroopan alueella ja tällä hetkellä työttömiä on miljoonia lisää. Siitä huolimatta, että monilla on jonkinlainen työpaikka. Tämä on osoitus siitä, kuinka äh, uusliberalistinen politiikka on rapauttanut työmarkkinoita ja unohdetaan äh, niiden ihmisarvo, jotka tuottavat rikkauksia. Edustaja Rossi. Grazie Presidente, mi attacco all'intervento della... Kiitoksia puhemies. Minä toistan samaa kuin rouva Figueiredo. Alhainen palkka merkitsee prekariaattia prosenttia. Meidän täytyy pyrkiä välttämään näitä ongelmia. Epätyypilliset työpaikat on tendenssi jolla voidaan myöskin päästä kriisistä epätyypillisten työsopimusten avulla voidaan päästä eteenpäin, mutta täytyy yhdistää joustot ja joustoturva. Ja meidän täytyy myöskin taata minimipalkka. Kun puhutaan joustoturvasta, se liittyy henkilön koulutukseen, jotta henkilö pääsisi mukaan työelämään. Osa-aika työn puitteissa pyritään välttämään äm, pimeät työt. Edustaja, äh, komission jäsen Sefcovic seuraavaksi, olkaa hyvä. Mr. President, Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää esittelijää äh, Rova Grunia hänen mietinnöstään. Tämä on erittäin tärkeä mietintö ja se liittyy myös hyvin läheisesti edelliseen mietintöön, josta keskustelimme aiheet ovat erittäin ajankohtaisia. Joustoturva, epätyypilliset työsuhteet, sosiaalinen vuoropuhelu, nämä ovat erittäin tärkeitä, kun puhutaan työmarkkinauudistuksista. Tässä on tärkeitä kysymyksiä, jotka ovat myös komission linjanmukausien ja 2020 strategian mukaisia. Mielestäni on hyvä, että Euroopan parlamentti tukee myös joustoturvaperiaatetta ja mielestäni meidän täytyisi myös uudistaa ajattelutapaamme, mitä joustoturvaan tulee. Nämä vanhat komponentit ovat edelleen voimassa, mutta kuitenkin täytyy ottaa myös talouskriisi huomioon ja korkeat työttömyysluvat, budjettikuri ja uudet työsuhteet ja tietyt siirtymät ajat muun muassa. Ja minä uskon, että sosiaalinen vuoropuhelu, mitä joustoturvaan tulee, tulisi lisätä kaikilla tasoilla, myös yritysten tasolla. Tämä on ennakkoehto, jotta joustoturva saadaan toteutettua. Komissio tulee tukemaan 20, Eurooppa 2020 strategia. Minä viittasin tähän juuri jokin aika sitten, mutta tullaan analysoimaan, minkälaisia tarpeita työmarkkinoilla ennen kaikkea, kun puhutaan nuorista tulevina vuosina komission ehdotus, joka tullaan hyväksymään marraskuussa, luo pohjan sille, että työmarkkinoita uudistetaan, jotta saadaan aikaiseksi enemmän työpaikkoja ja jotta meidän sosiaalinen mallimme on kestävä. Rova Grunin mietinnössä on otettu esille joustoturva, sosiaalinen vuoropuhelu ja siksi olen erittäin kiitollinen parlamentin panoksesta. Arvoisat parlamentin jäsenet, komissio ja minä henkilökohtaisesti odotamme sitä, että me voimme jatkaa keskustelua teidän kanssanne tästä aiheesta. Kiitos puhemies. Thank you. Kiitos. Huomenna kello 12 mietinnöstä äänestetään. Seuraava mietintöesitys listalla on edustaja Fernandesin biojätehuolto Euroopan unionissa.